Colleagues, please take seat. Kollegat, käykää paikoillenne. Aloitamme kokouksen. Please take seat. Good morning to everybody. Huomenta kaikille ja tervetuloa vierailemme euroryhmän puheenjohtaja Jerome Dijsselbloom. Ja todellakin haluaisin kiittää häntä siitä, että hän on nyt paikalla mukana tässä ensimmäisessä taloudellisessa vuoropuhelussa uudella kahdeksannella Euroopan parlamentin lainsäädäntökaudella. Kuten tiedätte, taloudellinen vuoropuhelu Puhelu on keskeinen osa tilivastuullisuutta Euroopan ohjausjaksossa. Ja tänäinen vuoropuhelu Dijsselblumin kanssa antaa jäsenille mahdollisuuden muun muassa keskustella maakohtaisista suosituksista, jotka hyväksyttiin neuvostossa kesäkuussa. Ja näin ohjausjakso on hoidettu vuodelta 2014, mutta myöskin voimme käydä laajempaa keskustelua taloustilanteesta Euroopassa ja euroalueella, hallinnon välineet ja tunnettu keskustelu, joka liittyy joustavuuteen, investointeihin ja niin edelleen. Meillä oli eilen mielenkiintoista keskustelua siitä, miten maakohtaisia suosituksia on pantu täytäntöön ja uskon, että voimme hyödyntää tätä vuoropuhelua, jotta voimme viedä työtämme eteenpäin. Ja kun ajatellaan taloushallinnon oikeudellisia puitteita, siihen liittyy se, että tarkastelemme kaikkia päätöksiä, joita tehdään Euroopan tasolla komissiossa ja neuvostossa ohjausjakson puitteissa. Muistuttaisin jäsenille, että tämä vuoropuhelu euroryhmän Puheenjohtajan kanssa käydään kaksi kertaa vuodessa ja muistuttaisin myös menettelystämme, joka varmaan on teille tuttu. Eli Dasselblom pitää alustavan puheenvuoron 10-15 minuuttia ja alustuspuheenvuoron jälkeen jäsenillä on mahdollisuus, kuten aina, viiden minuutin aikana esittää kysymyksiä ja kuulla vastauksia. Ja jos sitten aikaa jää, niin sitten voidaan esittää vielä jatkokysymyksiä. Pyytäisin, ettette käytä liikaa tästä viidestä minuutista kysymykseen, koska jos kysymys kestää neljä minuuttia, niin silloin vastaukselle jää ainoastaan yksi minuutti aikaa. Eli käyttäkää puheaikanne viisaasti. Poliittisella ryhmillä on jo puhujien nimet tiedossa, eli voin antaa sitten puheenvuoron euroryhmän puheenjohtajalle alustuspuheenvuoroa varten. Kiitos. Thank you, Mr. Chairman. Uh, honorable... Kiitos puheenjohtaja, kunnen arvoisat jäsenet. On ilo esiintyä jälleen valiokunnassanne ensimmäistä kertaa vaalien jälkeen. Täällä on tuttuja kasvoja, mutta myös paljon uusia. Ja odotetaan mielipiteen vaihtoa. Ja tulen hyötymään teidän mielipiteistänne ja kokemuksistanne uuden lainsäädäntökauden alku on hyvä tilanne, te, tilaisuus tehdä tällainen tase ja esitellä euroryhmän prioriteetit. Teen tämän äh, euroalueen avainpolitiikkasuositusten valossa, jotka hyväksyttiin kesäkuussa ja joiden täytäntöönpanoa me olemme sitoutuneet, kuten euroryhmän työohjelmassa todetaan, me tulemme keskustelemaan täytäntöönpanosta jokaisessa ja seurannasta jokaisessa euroryhmäkokouksessa. ensi pari sanaa taloustilanteesta. Lehdistö on viime viikkoina kirjoittanut paljon vuoden 2014 toisen kvartaalin BKT-estimaateista ja data antaa sellaisen kuvan, että BKT on ainoastaan pysynyt vakaana toisella neljänneksellä ja että se on kasvanut 0,7 prosenttia 2013 vastaavaan jaksoon nähden. Nämä peruskasvuluvut peittävät äh, eroja voimakasta kasvua Espanjassa, Hollannissa, Portugalissa, Viroissa, Slovakiassa. Ja nämä vahvat tulokset paljolti liittyvät uudistuksiin, jotka tuovat tuloksia näissä maissa. Mutta nämä vahvat tulokset eivät myöskään riittäneet äh, peittämään näitä, tätä momentin ponnen katoamista jossakin isommissa euroalueen maissa. Saksassa tämä momentti osittain selittyy tällä merkittävällä hyvällä suorituksella ensimmäisellä neljänneksellä ja myöskin tämä laajemmat geopoliittiset jännitteet ja EUn ryhdikäs reaktio Ukrainan tilanteeseen ovat painaneet taloudellista toimintaa ja tunnelmia. Ja vaikka nämä selitykset ovat tärkeitä, tämä äskettäinen BKT-data osoittaa, että elpyminen euroalueella on erittäin herkässä tilassa ja hyvin epätasaista. Ja valtiovarainministerit keskustelevat taloudellisesta tilanteesta ensi viikolla Milanossa ja lämmättä lukkoon, mitä näissä keskusteluissa tulee esille. Uskon, että äskettäiset kehitykset painottavat, että täytyy jatkaa kasvu- ja reformiohjelmaa entistä voimakkaammalla innolla. Perushaasteet ovat muuttumatta. Meillä on selkeä politiikkareaktio näihin haasteisiin, jotka keskittyy ensinnäkin sekä julkisen että yksityisen sektorin velkaantuneisuuden alentamiseen, kilpailukyvyn parantamiseen, rakenteellisen uudistuksen ja kolmanneksi luottamuksen palauttamiseen rahoitusalaan niin, että se voi hyödyttää sitä taloudellista elpymistä, jota me niin kovasti kaipaamme. Nämä ovat ratkaisevia, että saadaan investointiaste samalle tasolle kuin se oli ainakin 10 vuotta sitten. Viimeiset 10 vuotta investointiaste on heikentynyt. Euroalueella toteutut toimet ovat olleet rohkeita monissa maissa. Ne ovat tuottaneet alkuvaiheessa tuloksia, joille täytyy saada jatkoa ja siinä epäonnistuminen veisi pohjaa sitä kovasta työstä, johon olemme jo ryhtyneet. Olemme edistyneet julkisen sektorin rahoitustilanteen palauttamiseksi kestävälle tasolle euroalueen alijäämä on ennusteiden mukaan alle 3 prosenttia tästä tänä vuonna ja joukko euroalueen maista, jolla on ää, velkaantuneista siellä velkaantuneisuus vähenee ja myöskin yksityisen sektorin velkavipu alkaa hiipua. Ja monien maiden ää, valtionvelan korkoprosentti on merkittävästi laskenut. Kuten sanoin, me olemme uudessa kriisivaiheessa. Tässä täytyy voimakkaasti keskittyä kestävän kasvuun vahvistamiseen ja palauttamiseen. Ja silloin meidän täytyy laittaa oikea politiikka miksi jotta voimme saamme budjettipolitiikan kasv, kasvuystävällisille täytyy näkyä myöskin kansainvälisessä alustavissa, kansallisessa alustavissa bud, budjettiehdotuksissa. Meidän täytyy vahvistaa koordinaatiota ja parantaa ää, kilpailukykyä, kun pääsemme tästä kriisimuodosta irti. Monet uudistukset ovat alkaneet työmarkkinoilla, tuotemarkkinoilla, ää, bisnesympäristön parantamisessa. Eri toimet ovat eri jäsenmaissa tarpeellisia. Mutta meillä on mahdollista, euroryhmä pyrkii siihen, että nämä kollektiiviset hyödyt maksimoituvat. Pitää, pitää tämän mielessä nämä ke- rakennepolitiikkakysymysten keskustelusarjat tullaan käymään kuluvalla kaudella. Me aloimme jo keskustella jäsenvaltioiden suunnitelmista vähentää erittäin korkeata verokilaa työvoiman verotuksessa, joka pätee melkein kaikkiin euroalueen jäsenmaihin. Melkein kaikissa euroalueen maissa on työvoiman verotusta korkeammalla tasolla kuin OECD-keskiarvo, ja tämä on aito kasvun ja uusien työpaikkojen luomisen este. Me työstäämme yhteisiä parhaita käytänteitä ja periaatteita, ja komissio valmistelee niitä ja keskustellaan niistä ensi viikolla. Euroryhmä myöskin huolellisesti tarkastelee suunnitelmia, joilla pienennetään verokiilaa ja tehdä muita rakenneuudistuksia. Ja myöhemmin syksyllä keskustellaan myöskin jäsenmaiden budjettiehdotuksesta. Tämä vertaisarviomenettely on myöskin tärkeää. On tärkeää, että meillä on tämä budjettikoordinaatiomenettely ja me tulemme käyttämään sitä, jota kasvavakaussopimuksessa pysytään ja että maakohtaiset suositukset ovat ihan siinä silmien alla, kun ja mielessä, kun hallitukset val, valmistavat budjetteja. Luottamuksen palauttaminen rahoitussektoriin ja tämän hajanaisuuden lopettaminen. Meillä on valiokuntamme kanssa läheistä yhteistyötä. Ja juuri ennen vaaleja otimme isoja askeleita pankkiunionin luomiseksi ja kiittäisin vielä kerran valiokuntaa työstämme. Työstämme myöhäisessä yöistunnassa No kahdessa, kahdessa kuukaudessa EKP tulee saamaan täydet valvontaoikeudet tämän yhteisen valvontamekanismin kautta. Ja tämä on äärimmäisen tärkeä askel uskottavan rajat ylittävän valvontajärjestelmän luomisessa. Se tulee murtamaan kytköstä pankkien ja jäsenvaltioiden valtiovelan kesken ja jälleen sellainen rahoitusilmasto, joka tukee investointien tavoitteena nämä käynnissä olevat valmistelut ratkaisevia, kuten Euroopan parlamenttimme tarkkaan seuraamme päivityksiä, joita EKPltä ja Euroopan pankkivalvontavirta tulee liittyen saamisten laadun arvioimisiin ja stressitesteisiin. Olen myöskin iloinen, että tämä yhteinen kriisiratkaisumekanismi on astunut voimaan. Se on jälleen tärkeä palikka, avainpalikka pankkiunionissa. Ja tämä liittyy, miten kriisiratkaisu ja rahoitusjärjestelmä, mitä se kriisiratkaisumekanismissa toimivat. Tiedämme, että valmistelua työtään tekeille ja komission täytyy ensiksi tehdä ehdotuksensa. Ja nyt muutama sana maista, jotka vielä hyötyvät taloudellisista sopeuttamisohjelmista. Niitä on enää kaksi jäljellä, Kypros ja Kreikka. Kun viimeksi olin täällä valiokunnassa, sen jälkeen Portugalia on menestyksekkäästi lopettanut ohjelmansa ja eikä pyytänyt lisäapua. Ja viimeinen äh, vuoden neljännes arviointi Kyproksen suhteen osoittaa, että se on selkeästi ohjelman mukaisella linjalla ja komission, IMFn ja EKPn mukaan kesäkuussa päätettiin, että Kypros jatkaa pa- pankkien saneerauksen suhteen oikealla linjalla ja että rahoitusvalvontaa uudistetaan ja, ja uudistuksen tulossa. Ja tietysti, että tie eteenpäin on pitkä ja täytyy painottaa, että ohjelmien vaatimus täytyy oikein aikaan ja täytäntöönpanna ja täysmittaisesti. Euroryhmä arvioi jälleen tuloksia 12. syyskuuta. Ja Kreikassa me aitoa edistystä on saatu talouden tavo- tasapainottamissa, kun Ranskan hallitus ja kansalaiset ovat hänen men- merkittäviä, main- mainittavia sopettamistoimia ja, ja Kreikan talouden oletaan kasvavan 2014 ja perusylijäämä on saavutettu ja vaihtotase on positiivinen ja pankkisektori kykenee pääomittamaan itseään ja mark- markkinoiden luottamus on palaamassa, sitä merkkejä. Epäilemättä paljon paljon haasteita on, niihin kuuluu äärimmäisen korkea julkisen sektorin velkaantuneisuus, ja vaikka sekin alkaa, alkaa laskea 2014, työttömyys on merkittävästi korkeammalla kuin euroalueella keskimäärin, erityisesti nuorisotyöttömyys. Ja tämä pitäisi leistyslistalla kärjessä. Ja Kreikan ohjelman neljäs arvio tehtiin menestyksekkästi Elokuussa ja viides arvio tulee olemaan syksyllä ja osa tätä arviota tulemme arvioimaan, mitä lisätoimia saatetaan tarvitaan täytäntöönpanossa, jotta Kreikan tulevat rahoitustarpeet täytetään. Mitkään päätökset siitä, tarvitseeko Kreikka lisää apua nykyohjelman loppumisen jälkeen, tullaan tekemään tämän arvion valossa. No, siinäpä kaikki. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja näistä mielenkiintoisista huomioista. Sitten kysymyksiä ja vastauksia. Ja ensimmäisen puheenvuoron saa EPPn koordinaattori Burkhard Balz, Herr Vorsitzender, guten Morgen, Herr Dijsselbloem. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää huomenta, herra Dijsselbloom. Hienoa, että euroryhmän puheenjohtajan jälleen kerran olette täällä valiokuntamme kuultavana. Haluaisin nyt äh, käsitellä kahta eri aihetta. Ensinnäkin Marian Dragin hiljattainen puhe Jackson Hallissa. Tämä kysymys, joka liittyy tähän rahastoon, minun mielestäni tämä on aiheuttanut hyvinkin paljon erilaisia tulkintoja Ja kun otetaan huomioon nämä monet äh, tulkinnat, äh, uskon, että minä katsoin, että Draghi ei halua suositella sitä, että vajeen avulla rahoitetaan toimia, lisätään vajeta, vajetta. Työttömyyden vastaisesta taistelussa tarvitaan pikemminkin kiireellisesti rakenteellisia muutoksia, työmarkkinoita tarvitaan muutoksia. Tämän yksi edellytys julkisten menojen taso on jo kovin korkealla muutoinkin monissa jäsenvaltioissa ja verot ovat jo korkealla ja myöskin on juridisia puitteita kasvua ja vakaus sopimuksessa ja kaikki tämä puhuu tällaista rahankäytön lisäämistä vastaan. Minua kiinnostaisi hyvinkin paljon teidän näkemyksen tästä, koska te olette itsekin herättänyt hyvin paljon puhetta sanomisillanne Tämä oli yksi. tai voitteko kommentoida tämä puheenvuoro, koska mä herättänyt hyvin paljon kommentteja. Toinen teema on Ukraina, ja tämä liittyy myöskin Venäjään. Nyt kun näemme, että tällä hetkellä Venäjältä päivittäin virtaa valtavia, su, valtavan suuria rahamääriä muihin maihin, miten te näette itse Venäjän rahoitusmarkkinoiden tilanteen euroryhmän puheenjohtajana, kuinka te näette, sitten keskipitkän ja lyhyen aikavälin näkymättä sanktioiden osalta, mikäli, mikäli lisäsanktioita tulee, miten tämä heijastuu Venäjän rahoitusmarkkinoihin? The answer. Paul. Sitten vastaus, olkaa um, thank you very much, uh, Mr. Kiitoksia Valsta näistä kysymyksistä. Eli liittyvät nyt tämän hetken kuumiin kysymyksiin. Jos katsotte mitä tahansa lehteä, niin siellä puhutaan tästä Jackson Hallsin puheesta Venäjästä, Ukrainasta, muilla sivuilla. No ensinnäkin tämä puhe. No puhetta on tulkittu hyvin eri tavoin. Ja hiukan sieltä on poimittu rusinoita pullasta. Eli aina kannattaa palata tähän itse puheeseen ja katsoa täsmälleen, mitä Draghi sanoi. Hän tosiaan sanoi, että finanssipoli- finanssipolitiikalla voi olla suurempi rooli, ja mielestäni tämä on johdonmukaista, kun ajattelee, mitä hän aikaisemmin totesi tästä. Ja hän, hän on aina tehnyt selväksi poliitikoille, että älkää odottako meiltä kaikkia ratkaisuja, siis pankeilta tai rahapolitiikalta. Eli se on ihan johdonmukaista. Ja hän on myöskin tehnyt selväksi, minähän viittasin hänen alustuksessa, eli kasvu- ja vakaussopimus on luottamuksen ankkuri, näin hän sanoi. Ja olisi typerää kumota sen. No nyt Draghihan aina jokaisessa puheenvuorossa korostaa, kuinka tärkeitä rakenneuudistukset ovat, jotta voidaan perusteellisesti kohentaa Euroopan talouden kilpailukykyä. Te puhuitte työmarkkinoista. Monissa maissa se on edelleen ongelma, ja tähän liittyy mahdollista kasvua, mutta on erilaisia rakenneuudistuksia eri maissa. Sitten finanssipoliittinen puoli. No, hyvin paljon vaihtoehtoja on, kun ajatellaan sopimusta, ja myöskin euroryhmässä ollaan hyvin sitoutuneita sopimukseen ja sen sääntöihin, ja myöskin hyödynnetään joustavuutta silloin, kun se on tarpeen. Ja finanssi- politiikassa täytyy tehdä tiettyjä valintoja. Ensinnäkin voidaan käyttää sopimuksessa olevaa joustavuutta sääntöjen mukaisesti ja toiseksi on sitten kasvuun ystävällisiä vaihtoehtoja, kun ajattelee millaisia valintoja tekee budjetissa. Sinne voidaan tehdä tilaa finanssipolitiikalle esimerkiksi kun ajatellaan verotaakkaa tai työn verotusta. Ja sitten toisaalta voidaan ehkä siirtää verotaakkaa muille aloille, jotka eivät ole niin haitallisia taloudelle, ja katsoa sitten menoleikkauksia myöskin kasvuystävällisellä tavalla. Eli tällaisia valintoja on tehtävänä, ja finanssipoliittinen keskustelu ei saa keskittyä ainoastaan siihen, pitääkö tämä sopimus purkaa, ja minä euroryhmä on sitä mieltä, että sopimus on tärkeä pitkän ajan kestävyyden ja uskottavuuden kannalta – ja sopimuksessa on, sopimuksessa on joustavuutta ja kansallisessa politiikassa pitää tehdä sitten järkeviä ratkaisuja, jotta talouden elpyminen voi jatkua. Ja sitten toinen asia, Venäjä. Tämä nyt ei sinänsä ole euroryhmään liittyvä kysymys, eli voisin päättää tähän, mutta sanon kuitenkin sen verran, että sanktiot, ainakin rahoitusalan sanktiot ovat tehokkaita. Nehän koskettavat Venäjän talouden ydintä. Ja tämä on järkevä lähestymistapa. Ja on aika helppo kiristää sanktioita ja niitä pitää kiristää vaiheittain. Ja jos tarpeen, niin meidän täytyy olla hyvin tiukkoja, kun tuemme Ukrainaa. Ja rahoitusalan sanktiot ovat hyvin tehokas tapa toimia tässä. Thank you very much. Kiitoksia. Sitten Udo Bulmand SND-ryhmästä. Ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja herra Dijsselbloem. Lämpimät tervetulotoivotukset myöskin minun kollegoideni puolesta sosiaalidemokraattisesta ryhmästä. Ei nyt voi kiirä niin kuin kissa kuumaa puuraa. Tilanne on kaikkea muuta kuin hyvä, koska Eurooppa on taantumassa. Nyt toinen jalka on jo kuilun toisella puolella, mutta tässä on vaarana se, että pitkäaikainen ala, pitkäaikainen huono tilanne on kuitenkin vielä meneillään. Kuinka merkittäväksi te näette Marion Draghin välin tulot? Tehän tiedätte, että niin kuin kollega Palskin kysymyksissään ja huomioissaan totesi, tiedätte, mikä meidän näkemyksemme on. Ja me, te tiedätte, mitä meidän mielestämme Dragin ei missään mielessä olisi ainakaan pitänyt tarkoittaa puheillaan. Te tiedätte, mistä minä puhun. Mutta puhutaanpa nyt siitä, miten tästä kaikesta päästään yli. Ei riitä, että pelkästään tulkitaan jonkun toisen puheita. Ei tämä ole vastaus tilanteeseen, eikä kyse ole tästä alijäämän haamusta tai kummituksesta. Ja kuinka sitten, nyt puhutaan hyvin paljon siitä, kuinka valtiot voivat säästää Euroopassa. Ja minun mielikuvani on oikeastaan se, että meillä ei minkäänlaista ohjelmaa sen tueksi, mitä Draghi on sanonut. Ei poliittista konsensustakaan ole, eikä minkäänlaista ohjelmaa myöskään, jotta tämä kaikki voitaisiin pistää täytäntöön, mitä Draghi on sanonut. Siksi minä kysykin teiltä, mistä voitaisiin saada joustoa Tietystikin me puhumme rakenteellisista uudistuksista, niin pitääkin keskustella, kuinka voidaan mahdollistaa investoinnit. Tähän pyritään, mutta parhaatkin valtion, paras valtionvaliministeri, onko hän se, joka ei lainkaan investoi, vaan pihistää rahojaan. Minua kiinnostaisi se, missä te näitä poliittista tahtoa? Missä on poliittisia ohjelmia? Onko te mitään vihjeitä sen suhteen, miten tuleva komissaari voisi rakentavalla tavalla käyttää keskustelua? Ja voitteko kertoa, mikä on sitten julkisen talouden rooli? Missä ovat suuret suuntaan antavat hankkeet, jotka kannustaisivat sijoittajat olemaan mukaan, esimerkiksi energia-alalle mukaan, niin että Euroopassa päästäisiin eteenpäin? Tässä olisi minun kysymykseni. Um, Dankeschön, Herr Bullen, für Ihre Fragen. Um, I think um, the... Mielestäni meidän politiikkavastauksemme täytyy olla tällainen politiikka, miksi en usko siihen, että pankkiirit sanoivat, että käyttäkää te politiikat omia instrumentteja ja sitten jotkut poliitikot sanovat, että kaikkien ratkaisujen täytyy tulla EKPstä. Meillä täytyy olla vahva politiikka miksi Oma analyysini on, että EKP on ottanut jo joukon askeleita, muun muassa kesäkuun päätöksen, jotka täytyy täytäntöönpanna, ja niitä täytäntöönpannaan tässä tällä hetkellä. Ja tulokset ovat sitten tulossa. Uskon, että tämä EKP Lotraus ohjelma LTR, LTRO tulee materialisoitumaan, tuleeko EKP tekemään enemmän lähikuukausina näkymään, mutta kesäkuussa EKP ryhtyy jo useampaan toimiin. Niiden tulos ei materialisoida päivästä tai viikossa. Ja sitten pankkiunionin täytäntöönpano. Kaikkien täytyy ymmärtää, jos me saamme saamista arvioon ja stressitestit kuntoon, jos me rahamarkkinoiden fragmentointi loppuu, niin siltä tulee panos talouden elpymiselle. Tämä on ratkaiseva osa Euroopan talouksien ja investointien liikkeelle saamiseksi. Kolmanneksi meidän täytyy tehdä investoinnit tien suhteen, se, että nykytilanne, kun me odotamme pankkiunionia, kun me odotamme kesäkuun rahapaketin tuloksia, niin meidän täytyy tehdä enemmän julkiselta puolelta investointien vahvistamiseksi. Ja siksi Jean-Claude Junckerin kolmen miljardin tavoite, tämmöinen investointiimpulssi oli Haluaisin jotain tervetullut. Odotamme uuden komission investointiagendaa ja sen liikkeelle lähtöä. Ja sitten kysymys joustavuudesta. Budjettipolitiikan täytyy olla osata, miksi meidän täytyy ottaa joustavuutta tuhoamatta sitä uskottavuutta, jonka olemme luonneet. Tämä on mielestäni mahdollista, mutta joustavuus ei merkitse, että mikä tahansa käy. Se merkitsee että näitä on rakenteellisia ponnistuksia. Joustavuus mielestäni merkitsee, että otetaan huomioon rakenteelliset uudistukset, joita eri maissa tehdään. Ja tuon arvioinnin pohjalta, mikä on rakenteellinen alijäämä, mitä rakenteellinen alijäämä paranee, mikä on maan rakenteellinen uudistusohjelma. Siinä komission pitäisi käyttää joustavuutta. Tästä keskustelusta tulee lokkaa, kesä, äh, lokkaa marraskuussa ko- kourin tuntava, kun näitä budjettiehdotuksia alkaa tulla. Ei tällainen antaa palaa lähestymistapa käy kuitenkaan. Very. Kiitoksia. Tämä oli selkeää ja mielenkiintoista. Sitten ECR-ryhmästä Matias Marias. Blum, äh, kirja Dijsselblom δεν Kiitoksia, Dijsselblom. En ole samaa mieltä kanssanne, mitä tulee yleiseen taloustilanteeseen Euroopassa. Meillähän on miljoonia työttömiä ja köyhyys on lisääntymässä. Mielestäni tämä osoittaa, että teidän politiikkanne ei ole toiminut. Varsinkin jos katsotaan tätä Kreikan näkökulmasta. Meillä on 200 miljardia lainaa tältä kaudelta. Meillä on yhä enemmän työttömiä ja tuhannet yritykset ovat joutuneet laittamaan lapun luukulle. Ihmiset elävät köyhyysrajan alapuolella ja valtion velka on täysin hillitön. Sitä ei pystytä enää hallinnoimaan ja se on täysin kestämätön. lainoitettu valtavasti. Ja te puhuitte sitten tästä perusylijäämästä, mutta sitä käytetään ainoastaan maksamaan takaisin pääomalainoista, joita Kreikka on ottanut. Näin on määrätty, ja minä en sano näin, vaan Euroopan parlamentti on näin todennut. Maaliskuussa päätöslauselmassaan todettiin, että tämä asia on hyvin vakava euroalueella, ja Troikka valvoo tilannetta. Tässä on suuri vastuu, koska ei ole osattu ennakoida, millaisia vaikutuksia taloudellisilla päätöksillä on reaalimaailmaan. Ja kysyisin, onko mitään korvauksia euroryhmältä niistä valtavista vahingoista, joita Kreikka on kärsinyt, eli korvataanko niitä? Ja sitten toinen asia, miten sitten toimitaan tämän Euroopan parlamentin päätösasuman jälkeen, koska kirjehän lähetetään jäsenille, jotta asiassa edetään. Meidän päätöksessämme todettiin, että velkakysymys on ratkaistava. Ja tämähän vaikuttaa sitten joukkovelkakirjoihin ja keskuspankkiin. Eli sieltähän näitä velkoja pitäisi maksaa. Mutta kohdassa 72 päätöksessä puhutaan siitä, että pitää ratkaista velkatilanne. Katsotteko, että mitään kasvua on Kreikassa vuonna 2014? Mille se pohjautuu? No tässä nyt vain jatketaan. Ja Pariisissa neuvotellaan sitten Troikan ja Kreikan välillä. Tarkoittaako se vain sitä, että on lisää irtisanomisia ja vaikuttaako se sitten verotukseen ja vaikuttaako se esimerkiksi lämmitysöljyn verotukseen. Eli onko tämä todellista politiikkaa? I think, um... Uskoakseni aiemmissa valiokuntanne kokouksissa me puhuimme jo hyvinkin usein Kreikasta. Mitään erillistä näkemystä ei tilanteesta ole meidän välillämme. Tilanne on erittäin vakava. Tämä on vaikuttanut valtavasti Kreikan yhteiskuntaan sekä taloudellisesti että yhteiskunnallisesti katsottuna. Monet niistä seikoista, joita te mainitsitte, ovat aivan totta. Köyhyys, työttömyys ja niin poispäin. Vaikuttaa siltä, että te syytätte tässä tätä ohjelmaa. Kriisin ja taloustilanteen taustalla Kreikassa ei ole tämä ohjelma, vaan ongelmat olivat perustavanlaatuisempia ja niillä on pidempi historia, mutta kenties tuota analyysiä voidaan jatkaa toisessa yhteydessä. Kysymys kuuluu, kuinka tästä kuuluu jatkaa eteenpäin? Monet rakenteellisista kysymyksistä, jotka ovat estäneet talouden elpymistä, on nyt saatu hoidettua tämän ohjelman avulla – mitään helppoja ratkaisuja ei ole. Mikäli halutaan perustavanlaatuisesti muuttaa talouden rakenteita niin, että taloudesta tulee kilpailukykyisempi ja investoijat tulevat takaisin, silloin tarvitaan perustavanlaatuisia muutoksia. Mitään oikoteita ei ole eikä mitään helppoja ratkaisuja. Me olemme kyllä valmiina, näin olemme sanoneet, yhä uudelleen ja uudelleen olemme valmiina eurooppalaisina kumppaniina euroryhmässä. Olemme valmiita tukemaan Kreikkaa jos ja kun se tulee tarpeelliseksi. Näin tulemme tekemään sen uuden tarkastelun perusteella, jo, joka nyt aloitetaan Pariisissa. Tämä sitten siihen, tämä viides uuden tarkastelun tulossa. Ja tuon uuden tarkastelun yhteydessä me tulemme katsomaan, mikä tulee olemaan tarpeellista, jotta voidaan edelleenkin tukea ja mahdollisesti antaa jatkoa tälle ohjelmalle. Yhteistyössä Kreikan kanssa olemme laatineet kasvuagendan, Kreikka vie tätä eteenpäin. Me olemme mukana tämän täyttämisessä. Myöskin kansainväliset rahoituslaitokset ovat mukana niiden jotta voitaisiin palauttaa investoinnit samalle tasolle kuin ennen kriisiä Kreikassa. Hyvin paljon työtä täytyy vielä tehdä, mutta me olemme valmiita tekemään yhteistyötä Kreikan hallituksen kanssa, jotta tämä toteutuu. Thank you. Now for the ALDE. Kiitos sitten Aldesta Cora Newhausen. The chair, uh, Mr. Dijsselbloem, uh, welcome here. Um, it's very nice to see you here in the Kiitoksia. On hienoa nähdä teidät eri roolissa ja odottelemme nyt eurooppalaista keskustelua talous- ja raha-asioista. Kaksi aihetta, tai kaksi ja puoli, koska myöskin haluaisin tietää, jäättekö tähän tehtävään ja kuinka pitkäksi aikaa. Mutta ensinnäkin nämä kvantitatiivinen toiminta. Sehän kuulostaa ehkä rauhoittavalta, mutta minut se tekee kyllä hermostuneeksi. Eli haluaisin kuulla tästä deflaatioriskistä, koska meillähän on hyvin alhaista inflaatiota nyt. Se on hyvin alhaalla ja myöskin energiahinta on alhainen. Se on hyvä asia. Ja elintarvikkeiden hinnat ovat alhaiset. Eli mitä mieltä olette tästä? Ja missä teidän roolinne päättyy ja missä sitten alkaa Euroopan keskuspankin rooli ja toisinpäin? Toinen aihe työmarkkinoilla – puhutaan joustoturvasta, eli tasapaino joustavuuden ja turvallisuuden välillä. Ja hyvin paljon on puhuttu joustavuudesta kasvivakaussopimuksessa ja maakohtaisissa suosituksissa. Ja haluaisin kuulla teidän kantanne ja oletteko samaa mieltä siitä, että meillä pitäisi myöskin olla enemmän keskustelua tästä turvallisuuspuolesta. Monissa maissa vieläkään ei noudateta kasvu- ja vakaussopimusta, eikä siellä noudateta myöskin näitä maakohtaisia suosituksia. Kiitos. Kiitos. Mukava nähdä sinua täällä työskentelemään läheisesti. Rava Van Nieuwhausen oli Hollannin parlamentin talousvaliokunnan puheenjohtaja. Ja olemme läheisessä yhteistyössä Haagissa. Ensimmäinen kysymys kysymyksesi oli, pysykö tehtävässäsi ja kuinka pitkään oli ilo, olen iloinen kysymyksestäsi, kuten tiedät, ja voin jakaa tämän tiedon ne uudelleen. Minun kautani loppuu ensi vuoden heinäkuussa. Ja olen päättänyt, että vien kautani loppuun ja ei ole mitään syytä, että se loppuisi aikaisemmin. Ja päätä siitä tuolle olemaan ehdokas uudelleen. Tehdään tämä tulee eteen myöhemmin, eikä sitä puhuta. Pitäisi puhua vähemmän poliitikkojen työpaikoista ja enemmän äänestäjien ja kansalaisten työpaikoista. Siinä kantani. Ja sitten määrällinen helpottaminen, oli tämä helpottaminen huolestuttaa sinua. Määrällinen helpottaminen voi olla hyvä instrumentti, joka riippuu tietysti tilanteen analyysistä, onko markkinoilla likviditeettipulaa ja kysymys on, se, että jos ajatellaan kaikkia EKP-instrumentteja, jotka, joita se on ottamassa käyttöön tai ottanut käyttöön, riittävätkö ne tilanteen ratkaisemiseen? Siitä EKPn on tehtävä päätöksensä usko voimakkaasti itsenäiseen keskuspankkiin. Ja kuten aikaisemmin totesin, tähän kesäkuun pakettiin oli riittävästi kiinnitetty huomiota analyysissä. Ja, ja tämä kesäkuu myöskin TLTR on tämä latrauserä, niin sitä ei ole vielä tuloksia ja asia on jälleen EKPn päätettävissä. Tämä koskee inflaatioriskiä. EKP aina keskittyy keskipitkän aikavälin inflaation. Siinä fokus ja niin pitää ollakin. Puhuit joustoturvasta tur, termiä käytetään usein työmarkkinoiden uudistamisessa. Puhuttiin paljon, tästä paketeista puhutaan, joustavuudesta entäs turva? Näiden pakettien merkityksestä on yleinen yksimielisyys, ettei niitä pidä heikentää. Elin Dragikin suoraan puheessaan sanoi. Tämä sanottua, niin koen joustavuus on siinä hyvästä syystä. Se on ehdollista, mahdollista ainoastaan määrätyissä oloissa. Nämä olot on määritelty ja joustavuutta on käytetty. Jos tarkastelet sitä, mitä implis, ää, budjettisääntöjä on noudattu viime vuosina, näemme, että jotkut maat ovat saaneet lisäaikaa tietyissä oloissa. Hollanti sai ää, lisäaikaa, mutta tehtävänä oli, että siinä heti alkuun tehtiin tällainen nimellisarvoinen paketti. Ja yksi toinen lähestymistapa, jonka puolesta olen puhunut aikaisemmin, on, että jos maat tarvitsevat lisäaikaa, ja siihen täytyy aina liittyä konkreettinen rakenneuudistus, sen paketti. Jos mailla on oikeus vaatia lisäaikaa silloin, kun ne ovat on oikeus lisäaikaan. Täytyy pitää huolta, että aikaa ei tärvätä. Ja sitä pitää sitä aikaa käyttää rakenteellisen vajeen pienentämiseen ja rakenneuudistuksiin. Kiitos sitten kuestaa nämä asia. Kiitos puheenjohtaja. Herra Dijsselbloem, salinette, että käytän nyt hyvin eksplisiittistä ja epäparlamentaarista kieltä, mutta mikäli olen tehdä verran teidän puheesta, niin se kuuluu suurin siltä, että lirissä ollaan, mutta koitetaan keksiä jotakin. Olisitteko valmiita tekemään uhrauksia, mikäli eläisitte täysin synnyttämässä tilassa? Pääsittekö sitten paratiisiin tulevaisuudessa? Mäkin tämän voi kiteyttää tarvitsit katsottuna aivan sama juttu myöskin Troikan suhteen. Troikka sanoo, että mikä teemme rakenteellisia uudistuksia, mikäli kiristämme nälkävyötä, niin sitten pitkällä kaverilla saamme tästä palkkia, mutta Euroopasta kysyvät, kuinka pitkä tämä pitkä juoksu sitten on. Tällä parlamenttikaudellakin on havaittu, kuinka työpaikkoja on menetetty. Ja kun opetin kansantaloustiedettä, sanon aina opiskelijoille, että mitä tahansa argumentteja esittääkin, voidaan tietysti toimia vastaan tai puolesta, mutta joka tapauksessa täytyy olla tietoinen omista argumenteistaan ja sitten arvioida omia puhemisiaan todellisten tietojen perusteella. Ja kaikki osoittaa sen, että me kaikki, kaikki muut pärjää paremmin kuin me. Japani, Ruotsi, muut maat, jotka ovat Eurovyöhykkeen ulkopuolella ovat pärjänneet paremmin. PKT kasvaa siellä. Ranskassa on laskua, Italiassa niin ikään Saksa, joka aiemmin oli talouden moottori, on myöskin huomassa jamassa Espanjassa puolestaan. On käytetty hyvin paljon vivutusta taloudessa, joten täysin pidetty kiinni toimista vaan siellä on ollut vajeeseen perustuvaa rahan käyttöä. Ja kun luen teidän kertomuksenne, ja pohdin näitä maakohtaisia suosituksia. Niissä ei sanota sanaakaan yhdestä suuresta makrotaloudellisten tavoitteiden loukkaamisesta. Siitä vaitaan tyystin. Tämä koskee inflaatiotavoitetta. Inflaatiotavoite pitäisi olla se, että inflaatio on lähellä 2 prosenttia, mutta alle 2 prosentin. Tässä ei kerta kaikkiaan ole onnistettu. Kuitenkin te vaikenitte tästä asiasta. Ja minun mielestäni tämä on suuri loukkaus erittäin keskeistä makrotaloudellista tavoitetta vastaan eurovyöhykkeellä. Haluaisinkin esittää teille kysymyksen ensinnäkin. Kun otetaan huomioon se, että Saksan hallitus pitää tiukasti kiinni keskuspankin riippumattomuudesta. Kyllä minä olen sitä mieltä, että EKP pitäisi olla vastuu tilivelvollinen suurelle yleisölle, niin kuinka te arvioitte Merkelin ja Dragin pyrkimyksiä siihen, että säästöpolitiikkaa jatketaan? Ja toiseksi, kuinka te näette sen huomion, että EKP pitäisi jälleen kerran ryhtyä ostamaan arvopapereita tavoitteenaan se, että tämä mahdollistaisi luoton menemisen reaalitalouden eduksi hyödyksi, tueksi. Thank you very much. Kiitoksia tästä kysymyksestä. Tämä puhelu, en voi kertoa tästä mitään, koska en ole siinä ollut mukana, eli en tiedä mitä siinä on sanottu. Uskon, että Euroopan keskuspankki on osoittautunut hyvin voimakkaaksi keskuspankiksi, ja se on ollut erittäin tärkeää euroalueelle kriisin aikana. Lähestymistapa ja välineet, joita he ovat käyttäneet tähän mennessä, ovat hyvin arvokkaita ja niistä tulee vielä arvokkaampia seuraavina kuukausina. Nythän keskustellaan siitä, ollaanko nyt, onko nyt välineet lopussa, onko välineitä käytetty täysimittaisesti. En ole siitä ihan vakuuttunut, mutta Uskon, että meidän ei pidä odottaa kaikkia vastauksia rahapolitiikasta. Sanoitte, että kaikki pärjäävät paremmin kuin Euroopassa. En ole samaa mieltä. Ja täytyy muistaa, että riippuen rahapolitiikasta, niin siihen liittyy myöskin paljon riskejä, jotka eivät välttämättä toteudu lyhyellä aikavälillä, mutta niitä pitää sitten käsitellä pitkällä aikavälillä. Eli riskejä kuten sellaisia, joita tulee myöskin Yhdysvalloissa rahapolitiikasta, ja sen vaikutukset tuntuvat kansainvälisesti myöskin uusissa talouksissa. Eli kaikkia, kaikkea ei kannata odottaa rahapolitiikalta. Euroopan keskuspankin pitää käyttää mandaattia ja tehdä mikä on tarpeen silloin, kun se on tarpeen. Kuitenkin Euroopassa on maita, joilla on enemmän finanssipoliittista liikkumavaraa, jota voitaisiin käyttää. Julkisten investointien määrä joissain maissa voitaisiin nostaa esimerkiksi infrastruktuurien osalta. Joillain talouden aloilla joissain maissa on tilaa myöskin palkankorotuksille. Sekin voisi tukea kysynnän elpymistä, mutta se pitäisi olla täsmällistä riippuen maan olosuhteista, tietyn alan kilpailukyvystä. Meidän pitää olla täsmällisempiä, jotta saamme aikaan oikean poliittisen miksin. Mutta tähän tarvitaan investointeja julkiselta ja yksityiseltä puolelta, ja myöskin pitää korottaa palkkoja tietyissä osissa taloutta. Eli tässä on erilaista politiikkaa mukana. Far some flexibility. No niin, tässä on nyt vähän joustavasti katsottu puheaikaa, mutta nyt meidän täytyy pitää kiinni puheajasta, muuten kaikki kollegat eivät ehdi esittää kysymyksiä. Eli pyytäisin, että esitätte lyhyen kysymyksen ja pyydän, että myöskin vieraamme pitää kiinni tästä viiden minuutin kokonaisajasta. Muuten jotkut kollegat eivät ehdi esittämään kysymystään. Ja seuraavaksi vihreistä Lamberts. It's just before the Greens are speaking that you say that you are becoming strict. Kiitoksia. Kiinnostaa, mitä te sanoitte. Toivotan, että puhutte nyt rehellisin sanakenteen. Tervetuloa, herra Dijsselbloem. uuden. en tiedä, mitä mitä sinä olet, mutta kun sosialistit sanovat, mikäli sosialisteilla on Dijsselbloem, niin kuka tarvitsee mitään markkinaliberaalia? Te mitä sanoitte? Olisi voitu kuulla kenen tahansa muunkin suusta. Haluaisin puhua nyt hieman niistä vaikutuksista, joihin te viittasitte rakenteellisten uudistusten osalta. 25 000 ihmistä uhkaa joutua syrjäytyneeksi tai köyhyyteen eriarvoisuuden kohteeksi. Nämä, tämä on seuraamusta näistä toimenpiteistä. Kyllä tässä oikeassa, mutta entä kasvu? Tämmöinen liberalistinen käsitys. Mikäli te olette vastuussa politiikan tekemisestä, niin silloin täytyy olla varasuunnitelma. Mikä teidän suunnitelma B on, mikäli kasvua ei synny? Mikä varasuunnitelma teillä on takataskustanne? Mikäli ei kasvua synny, kuinka sitten vähennetään ekologista äh, jalanjälkeä ja kuinka saadaan päästään eriarvoisuudesta? Sitten äh, verotus, taakan siirtäminen työn verottamisesta muualle. Tästä olemme varmaan samaa mieltä. Mitä Miten teette tämän? Tarvitaanko tässä lisää leikkauksia jopa valtiomenoihin? Sitten kyllä tai ei vastaa seuraavaan kysymykseen. Parlamentti on tehnyt työtä, se on tutkinut Roikan toimia. Uskoakseni tuotte sitä lopputulosta, että Troikan työn tarkastelu tähtää juuri siihen, että jatkossa tekisi työnsä paremmin. Tähän oletteko te samaa mieltä vai ette? Um, thank you very much. Uh, your point is that structural reforms... Kiitos. Teidän pointtinne on, että uudistukset ovat johtaneet köyhyyteen. Kiinnostaa näkökohta. En ymmärrä sitä. Näkemykseni, että omassa maassani Hollannissa olemme tehneet joukon uudistuksia, teemme uudistuksia. Kasvu on palannut. Kun tarkastelen maita kuten Espanja tai Irlanti, Tiukkoihin toimiin on ryhdytty, uudistuksia on ryhdytty esimerkiksi työvoimamarkkinoille ja kasvu on palannut. Vaikka tätä arvioidessamme kriisiä, toppaamme syyttämään äskettäisiä politiikkatoimia, kun kyseessä on rakenteelliset asiat, joihin täytyy tarttua, jos me näin teemme, työttömyys, joka jossakin maassa oli erittäin korkealla tasolla ennen kriisiä, jää tuolle korkealle tasolle ja en voi hyväksyä tätä. Jos haluamme nuorille mahdollisuuksia työvoimamarkkinoille, niin täytyy avata. Jos haluamme nuoria, nuorille paremmat mahdollisuudet saada työpaikkoja. että tarvitsee parempaa koulutusta ja mahdollisuuksia päästä ammatteihin, jotka ovat nyt suljettuja. Tämä vaatii uudistuksia. En usko, että on mikään vaihtoehto hyväksyä jonnekin talouksien erittäin alhaista kasvu, kilpailukykyä ja uskoa, että kasvu palaa. En usko, että kaikki ratkaisut tulevat julkista menoista. En sano tätä sinä sanoit, niin sano vain, että minä en usko. Minä uskon ja tulen toistamaan. Me tarvitsemme hyvää politiikkamiksiä. Meidän täytyy säveltää asioita tilanteen mukaan. Ja yksi uusi kysymys on investointiagenda. Miten me saamme julkiset ja yksityiset investoinnit korkeammalle tasolle ja täytyy käyttää joustavuutta mahdollisesti rahapolitiikkaa järkevästi ja pankkimandaatin mukaisesti. Ja tätä kautta syntyy miksi, mutta älkää minä sanon ainakaan esteille, että että status quo ja käyttämällä rahaa vain enemmän investoimme itsemme kriisistä. Tässä paino täytyy olla. Meillä on vielä 30, mitä en sanonut sitä. Totesin, että sitä, nykyinen kilpailukyvyn näköinen taso on jotain, että voi hyväksyä, mutta että köyhyyden tai epätasa-arvon suhteen et että voi hyväksyä niitä kaksinaismoraali. Mene Portugaliin, jos haluat nähdä korkeaa tai tasa-arvoa ja työttömyyttä. Jos olet käyttänyt aikaasi vielä siellä, niin käytäpä aikaa kadulla. Kiitos. El. Ää. Uh, niin olen jo käynytkin. Mutta täytyy ymmärtää, että kun käsittelee kilpailukykyasioita, niin se ei ole ristiriidassa sen kanssa, että käsitellään sosiaalista syrjäytymistä tai köyhyyttä. Mielestäni vahvat taloudet ja kilpailukykyinen Eurooppa on pohja työpaikkojen takaisin saamiselle. Eikä pidä luoda tällaista ristiriitaa, jos sellaista ei ole. For the FD. Kiitos sitten EFDstä Steven Wolf. Mr. Disselblom, thank you. Huomenta, Disselblom. Kiitoksia tästä raportista. On hienoa kuulla, että nyt puhutaan työttömyydestä ja köyhyydestä ja kansalaisten kärsimyksestä. Sanoitte myöskin, että nyt on puhti hiipumassa Euroopassa, varsinkin suurissa talouksissa, esimerkiksi Saksassa. Tehokkuus on vähenemässä kaupankäynnissä. Ja nyt katsotte, että Ukrainasta löytyy syy, huolimatta siitä, että sanktioita on sovellettu vasta hiljattain. Eli taloudellisesti en usko, että niitä voidaan nyt soveltaa näihin lukuihin, joita on ollut käytössä. Ennen kokousta tähän menee kuukausia. Mutta tässä on aina tekosyy sille, miksi euroalue epäonnistuu. Ensin se johtui Britannian rahoituslaitoksista, sitten jäsenvaltiot eivät pystyneet hallinnoimaan omia talouksiaan, ja nyt, se on, nyt syykin onkin sitten Ukrainassa. Meidän täytyy katsoa muiden EUn toimielinten politiikkaa meneltä ajolta, eli kyse ei ole maihin liittyvästä ongelmasta, vaan ihan rakenneongelmista näissä instituutioissa. Tämä ensimmäinen kysymys. Sitten toinen asia. Italialaiset kollegani, esimerkiksi Padovan, eli Italian ra- valtiovarainministeri hiljattain puhui siitä, että kestää ainakin kolme vuotta ennen kuin mitään teho- tehokkaista uudistuksista tulee mitään hyötyä. Eli kun ajattelette politiikan uudistusta, miten se nyt parantaisi ihmisten elämää heti? Ja kolmanneksi, euroalueen tavoite on noin 2 prosenttia ja tällä hetkellä se on 0,6 prosenttia ja näin on ollut jo puolitoista vuotta. Deflaatiouhka pahentaa Euroopan ongelmia, eikä minusta vaikuta, kun luen tätä raporttia tai muita raportteja, että tilanne olisi paranemassa lyhyellä aikavälillä, vaan kyse on aina pitkästä aikavälistä. Pitkä aikaväli on aina kaukana, mutta se ei kuitenkaan parane ihmisten elämää. Ja lopuksi on hienoa nähdä, että te sanoitte, että on suuri verokiila kansalaisten yllä, ja me olemme tästä tietysti samaa mieltä, mutta sitten sanoitte näistä verokäytänteistä, joita voisi tulla instituutioista, se kuulostaa minusta varoitukselta. Eilen tässä valiokunnassa äänestettiin sille, että tuetaan takaoven kautta verotusta. Nämä kommentit Viittaavatko siihen, että EU ottaa hoitoonsa kansalaisten verotuksen, vai ajatteko sanoa, että näin ei tulisi koskaan tapahtua? Kiitos. Thanks a lot. Um, just a couple... Kiitoksia paljon. Muutama huomio vain. Ensinnäkin Ukrainan tilanteesta. Tämä täytyy käsittää ensinnäkin se, että Ukrainan tilanne – ei syntynyt eilen eikä viime viikolla, vaan se on kytenyt jo Krimin kriisistä lähtien jo jonkin aikaa. Ja tilanne on vain huonontunut tällä välin. Ja kyllä on aivan totta, että tämä vie kuluttajien ja yritysten luottamusta ja estää investointeja. Tämä on todellakin vaikuttanut meidän talouteemme. Tämä on vaikuttanut myöskin niihin yrityksiin, jotka tekevät kauppaa Venäjän ja muiden alueen maiden kanssa, varsinkin Venäjän kanssa, ja nuo yritykset äh, ansaitsevat meidän tukemme. Te sanoitte, että uudistukset vievät aikaansa. Tämä pitää paikkaansa. Kaikki toimet eivät niinkään kauan muuta, kun on kyse verotuksesta, veropolitiikasta, Näitä joitakin toimia voidaan ottaa käyttöön hyvinkin nopeasti. Jotkut uudistukset vievät pidemmän aikaa, esimerkiksi kiinteistöalan markkinat. Ennen kuin asuntomarkkinat saadaan kuntoon, tämä saattaa kestää hyvinkin kauan. Tämä te tiedätte. Sama pätee työmarkkinoiden uudistamiseen. Siksi katson, että että kun tarkastelemme rakenteellisia vajetavoitteita, alijäämätavoitteita, Niillähän pyritään pitkäaikaisiin budjetin parannuksiin. Me täytyy ottaa huomioon myöskin pitkäaikaiset uudistukset ja se, että uudistukset todellakin vievät aikansa ennen kuin ne tulokset näkyvät. Ja tämä täytyy huomioon myöskin silloin, kun arvioidaan sixpackia ja two-packia, näitä kahta lainsäädäntöpakettia, joihin parlamentti on lyönyt oman leimansa. Te olette huolissanne meidän työstä, joka liittyy euroryhmän piirissä veropolitiikkaan. Ei teidän kannata olla huolissanne. Uskon, että kun analysoimme talouden heikkouksia ja vahvoja puolia eurovyöhykkeillä, kannattaa katsoa myöskin verokysymyksiä. Tämä on avainkysymys suhteessa OECDn keskiarvoon. Me verotamme työtä aivan liian paljon Euroopassa. Tähän täytyy puuttua, ja monia aloitteita on jo otettu käyttöön Ranskassa, Espanjassa ja Alankomaissa – ja muissakin maissa on ryhdytty jo poliittisiin toimiin ongelman ratkaisemiseksi. Uskon, että on tärkeää, että tästä keskustellaan ja keskustellaan siitä, kuinka kiireellistä olisi toimia, kuinka toimitaan ja kuinka ei pidä toimia, mikä halutaan siirtää veropainetta työstä muille alueille sellaisella tavalla, että tarvitsisi syntyä mahdollisimman vähän tästä hallaa. Ei tämä tarkoita sitä, että Euroopan unionin pitäisi ottaa veropolitiikkaa omakseen. Ei, ei, kyse on politiikan koordinoinnista pikemminkin. Katson kylläkin, ja ehkä et ole tästä niinkään eri mieltä, että Euroopassa meidän pitäisi puhua enemmän veropolitiikan koordinoinnista. Esimerkiksi veronkierto ja tämä tyyppiset asiat voitaisiin ottaa esiin. Verokannan rapautuminen ja kaikki tämä tyyppiset kysymykset ovat erittäin tärkeä osa meidän strategiaamme, jolla me pyrimme vahvistamaan taloutemme perusteita. Kiitos. Kiitos. Sitten sitoutumattomista Bernard Monu. Kiitoksia puheenjohtaja. Te edustatte valtiovarainministeriötä Euroopassa yksi kysymys, mutta olen hämmästynyt siitä, että EU ja hallitukset eivät saa aikaan talouskasvua ja työllisyyttä, eivätkä myöskään aseta oikeita peruskysymyksiä. 1992, kun oli Maastrichtin äänestys Ranskassa ja varmaan muissakin maissa – oli luvattu täystyöllisyyttä ja vaurautta. Nyt sitten 20 minuuttia myöhemmin, mikä on tilanne? Kaikki indikaattorit ovat punaisella, työttömyyttä kaikkialla, kasvu on nollaluokkaa ja meillä on riskinä deflaatio ja rakenteellinen taantuma. Julkinen talous on heikolla tolalla. Palkat ovat heikentyneet, kauppatase on miinuksella Saksaa lukuun ottamatta, ostovoima on heikentynyt, köyhyys on lisääntynyt, verotus on kiristynyt. Eli tämä on hyvin tiukkaa säästöohjelmaa kansalaisten suuntaan. Pankkijärjestelmässä euroalueella voitot ovat kasvaneet ja pankkeja on tuettu Euroopan keskuspankista hyvin paljon. Inflaatio on hyvin alhaisella tasolla ja se on vaarallista työllisyyden osalta. Ja täytyy muistaa, millaisia uhka- uhrauksia on kansalaisilta pyydetty. Jos nyt katsotaan tilannetta, katsotteko edelleen, että tämä makrotaloudellinen liberaali malli joka johtaa siihen, että yksityistetään yhä enemmän ja että kaikki yhdistetään Euroopassa, kuten budjetti, valuutta, pankit ja pian varmaan eläkejärjestelmät. Katsotteko edelleen, puheenjohtaja, että tämä on paras talousmalli kansalaisten etua ajatellen? Pelkään, että vihaiset kansalaiset päättävät muuttaa politiikkaa teidän puolestanne ja toivottavasti he tekevät sen demokraattisesti. Kiitos. Um, a lot of the things you said I wouldn't... Olen monestakin asiasta eri mieltä teidän kanssanne, mutta käytän viimeiset pari minuuttia pikemminkin vastatakseni teidän kysymykseenne, joka liittyy yksityistämiseen ja siihen olemmeko nyt oikealla raiteella tämän suhteen. Yksityistäminen ei ole minkään ohjelman keskeinen osa. Joissakin ohjelmissa se on osa ratkaisua, jolla pyritään vähentämään valtion velkaa Odotukset, jotka kohdistuvat tuon osan ohjelmaa, eivät ole kovinkaan suuria ja tulokset, joita on saatu aikaan, eivät ole kovinkaan häppöisiä vielä. Ne ovat osana ohjelmaa siksi, että joissakin maissa on kestämättömän korkea velkataso, johon täytyy puuttua. Ja se, miten tähän suhtaudutaan, on sellainen, että osittain yksityistäminen tässä saattaa auttaa, mutta tulokset eivät ole kummoisia. Troikan lähestymistapa, onko se sitten oikea? Teidän täytyy ymmärtää, että Troikan lähestymistapa on euroryhmän lähestymistapa. Ei Troikka ole määritellyt omaa strategiansa, eikä se ole suunnitellut omaa ohjelmaansa tai niistä päättänyt. Nämä ovat ohjelmia, joista päätetään ja neuvotellaan kyseisten maiden kanssa. Euroryhmä lopullisen päätöksen sitten tekee maiden ministereiden johdolla toimesta. Troikka itsekö olisi jonkinlainen itsenäinen elin, joka jo voisi täysin epädemokraattisesti tehdä päätöksiä. Ei tämä pidä paikkaansa. Se, mitä te haluatte kritisoida Troikkaa, teidän täytyy kritisoida euroryhmää, koska me olemme se, joka tekee päätökset. Ovatko ohjelmat sitten hyvä asia vai ei? Ne ovat osoittautuneet tehokkaiksi sikäli, että ne ovat voineet viedä maat pois vararikon partaalta. mutta ne ovat olleet erittäin rankkoja vaikutuksiltaan. Olisiko asia voitu hoitaa toisella tapaa, ehkä, mutta mitään helppoja ratkaisuja ei ole, mikäli maa on jo kuilun partaalla. Ohjelmat ovat osoittautuneet sellaisiksi, että niillä on voitu puuttua rakenteellisiin ongelmiin koko joukossa maata. Joissakin maissa ne ovat osoittautuneet erittäin menestyksekkäiksi. Vielä ei työttömyyttä ole saatu hyväksyttävälle tasolle eikä vielä ole voitu ratkaista kaikkia niitä sosiaalisia ongelmia, joita kriisi on tuonut noihin maihin, mutta mitä talouden elpymiseen ja luottamuksen palamiseen ja investointeihin tulee ja talouskasvuun tulee, niin tulosta on syntynyt joissakin maissa jopa työttömyys on laskenut. Olemmeko tyytyväisiä vielä? Emme kerta kaikkiaan ole. Meidän täytyy vielä parantaa ponnistelutamme ja käyttää kaikkea tämän politiikan kirjon välineitä hyväksemme, mutta oikeassa tasapainossa. Ja jälleen kerran toteaisin, että tässä kriisissä Kyse oli taseongelmista ja siitä, että velka oli kertynyt aivan liian paljon ja helppoa luottoa oli saatu ennen kriisiä, helppoa luottoa oli annettu ja kaikki nämä toimet sekä julkisella että yksityisellä puolella täytyy toteuttaa. Tämä vie aikaansa, mitään pikaratkaisuja ei ole ja tämä on osa sitä rehellistä keskustelua, jota meidän täytyy käydä myöskin valitsijoittemme suuntaan. Thank you. This was the first... Kiitoksia. Tämä oli poliittisten ryhmien kierros ja sitten yksittäiset jäsenet. Olemme aikataulusta jäljessä, joten teen nyt muutoksen tähän menettelyyn. Eli otamme kolme kysymystä, kaksi minuuttia per kysymys. Ja näin voimme pitää kiinni aikataulusta, eli että päätämme keskustelun puoli yhdeltä toista, koska Blumin ja myöskin puheenjohtajan täytyy siirtyä muualle. Eli Pablo Salva pidetään sitten Beres sitten Niin, sieltä vielä. Wir sind hier gewohnt, äh, dass eine strenge Disziplin bei diesen Anhörungen... Kiitoksia. Me käymme näitä kuulemisia aiemminkin, keskustelua aiemminkin. Ja mitä me jatkamme tätä rataa, ja se, että vain yksi per ryhmä on paikalla ja sitten muut valiokunnan jäsenet eivät saa esittää kysymyksiä eivätkä käydä keskustelua, niin teidän pitää puheenjohtaja olla tiukempi puheenjohtajan suhteen heti alussa, pit, alusta pitää niin, että näin ei käy enää. We have been uh, not disciplined for... Niin ongelma oli se, että 17 puhujaa puolestoista tunnista se oli liikaa. Eli meidän täytyy ratkaista tämä ja tehdä muutoksia, ja näin voidaan saada pidemmät slotit. Pyydän anteeksi valiokunnan puolesta, mutta ei tämä nyt muutamasta sekunnista joudu, vaan liian pitkästä pohjalistasta. Mutta ei nyt hukata enempää aikaa, eli Pablo Zalba, ole hyvä. Muchas gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia puheenjohtaja Dijsselbloem Kiitoksia, että olitte täällä ja kiitoksia näistä selityksistä. Olen samaa mieltä siitä, että talouden tilanne Euroopassa on hauras ja meidän vastuullamme on välttää se, että tästä hauraudesta tulee sitten taantuma. Arvostan sitä myöskin, mitä sanoitte siitä, kuinka tärkeä on tämä poliittinen miksi, miksi sekoitus. Ja sitten kun ajatellaan finanssipolitiikkaa, no joissain maissa on hiukan liikkumavaraa, jotta siellä voidaan toimia laajemmin olen tästä samaa mieltä. Ja olemme samaa mieltä kaikki siitä, kuinka tärkeää on toteuttaa talousuudistuksia. Ja haluaisin tietää, mitä mieltä olette tästä kysymyksestä. Eli pitäisikö olla enemmän kunnianhimoa uudistuksissa jäsenvaltioiden tasolla. Ja sitten puhuitte myöskin Euroopan keskuspankista. Olen samaa mieltä siitä, että EKPn vastuulla ei ole ratkaista Euroopan talousongelmia. Ja on totta, että että vielä ei ole saatu vaikutuksia näistä toimista, joista sovittiin kesäkuussa. Mutta Mario Dragilla ei ole kovin paljon odotuksia sen suhteen, että näistä koituisi parannuksia. Eli haluaisin kuulla, jos te olisitte Euroopan keskuspankin pääjohtaja, tekisittekö enemmän kuin mitä Euroopan keskuspankki on tehnyt? Ja sitten tämä Junckerin suunnitelma. Haluaisin kuulla teiltä, mitä odotatte tältä suunnitelmalta, joka liittyy investointeihin ja josta komission uusi puheenjohtaja on todennut ja mihin, kuinka pitkälle siinä mentäisiin. Ja sitten mitä mieltä olette euron vahvuudesta ja onko tämä vahvuus mielestänne vaikuttanut tähän haurauteen ja liittyykö se nyt Euroopan talouden tämänhetkiseen tilaan? Kiitoksia. Match, pervanche. Kiitos, pervanche. Kiitos, puheenjohtaja herra euroryhmän puheenjohtaja kommentoi Maria Dragin puhetta, EKPn puheenjohtajan puhetta. Siinä puheessa oli kuitenkin erittäin kiinnostava tekijä. Joskus hämmästyttää, että EKP kiinnittää huomiota palkkoihin. Puhe on olemassa, tulkintaongelmia ei ole olemassa siinä. Ensiksi vedotaan se, että otetaan huomioon työttömyys, joka on merkittävä huolenaihe mukaan ottaa lukien ja ehkä erityisesti euroalueella, työttömyyden suhteen kaikilla mailla on oma tiekarttansa sitten yhteinen vastuu. Jokaisen jäsenmaan työkartalla eh, talousdata, jolta pohjalta reaktio arvioidaan ja sitten maakohtaiset suositukset annetaan. Ne ovat olennainen tekijä, mukaan lukien tähän kunkin maan rakenteelliseen aseman arvioimiseen, mutta tätä on muuttunut. Ensinnäkin inflaatio on laskenut merkittävästi ja tätä on huonosti ennakoitu. Työttömyystaso on mahdoton hyväksyä ja kasvu on merkittävästi alle ennustusta. Ollaanko tässä, tässä todellisuuden murskaama? Tässä, täällä on tuskallisia rakenneuudistuksia aloitettu vai onko tässä nyt mahdollisuutta siihen joustavuuteen ja otetaanko käyttöön resursseja tässä tilanteessa hyvässä yhteisymmärryksessä. Kiitos. Ja sitten Hubner. Kiitos puheenjohtaja. Minulla on lyhyt kommentti ja kaksi kysymystä. Kommenttini on se, että kun tarkastelemme deflaation riskiä joka on ollut ilmeinen viime vuosina, vaikuttaa siltä, että tämä ei pelkästään kansallinen ilmiö, vaan mitä suuremmassa määrin myöskin euroalueen riski. Se on muodostumassa suureksi haasteeksi koko euroalueella. Tämä tarkoittaa sitä, että deflaatioriskin hoito kansallisten hallitusten toimesta on useinkin tehtävä, johon ne eivät yksin pysty koko euroalueen makrotalouspolitiikkaa tähän tarvittaisiin. Kysymys on seuraava. Hiljattain jotkut asiantuntijat väittivät, että deflaatio eurovyöhykkeellä kokonaisuudessaan voitaisiin määritellä epätavanomaiseksi olosuhteeksi, jolloin tällaiset liialliset alijäämät olisivatkin sallittuja kasvu- ja vakaussopimuksen ja finanssipoliittisen sopimuksen pykälien mukaisesti – Miten te näette tämän tilanteen nyt hetkellä? Minä pidän teidän näkemykset, jotka liittyy joustavuuteen, mutta pitääkö tämä sisällä myöskin tämän ajatuksen? Ja onko jäsenvaltiot tullut paineita tämän asian suhteen? Toinen kysymykseni liittyy institutionaaliseen rakenteeseen eurovyöhykkeellä, euroalueella sekä nykyisiin haasteisiin. Onko kansallisten vastineiden koordinoitin näiden maakohtaisten suositusten osalta sellainen asia, joka nähdäkseni riittää tässä yhteydessä? Vai tarvitaanko uutta institutionaalista kehystä euroalueen tasolle makrotalouspolitiikan toteuttamiseksi? Entä sitten mahdollinen siirtyminen, mahdollinen pysyvä puheenjohtaja eurovyöhykkeelle? Onko tuossa muitakin institutionaalisia muutoksia? Olen nyt, nyt menossa aivan uuteen suuntaan tässä suhteessa? Thank you. I'll... Kiitoksia. Yritän vastata näihin kysymyksiin. Niin, Salpa Vilkään, kiitoksia kysymyksestä. Niin kritiikkiä on tullut siihen, miten uudistuksia on toteutettu eri jäsenvaltioissa. Enemmän olisi voitu tehdä. Ja itse asiassa ohjelmamaissa on tehty paljon ja muissa maissa olisi pitänyt tehdä enemmän. Mutta esimerkiksi Italian tämänhetkinen hallitus, sama kuin Ranskan, on ollut aika kunnianhimoinen uudistusten suhteen. Ja hiljattainhan uusi Ranskan hallitus vahvisti tämän, eli tämä on syy optimismiin. Mutta jotkut Rakennekysymyksistä pitää todella hoitaa jäsenvaltioissa. Sanoitte, että Draghi ei anna toivoa. No en ole samaa mieltä. Draghin pääkysymys, joka ei ole mikään uusi, on se, ettei pitä odottaa kaikkea rahapolitiikalta, vaan pitää ryhdistäytyä, tehdä voitavansa finanssipolitiikassa noudattamalla sopimuksia ja sitten pitää lisätä investointeja, myöskin valtion investointeja kun mahdollista. Pitää koordinoida finanssipolitiikkaa Euroopassa ja kaikilla näillä aloilla, ja olen tästä samaa mieltä. Ja ydinasia on jälleen kerran se, että tämän pitää tulla sekä rahapuolelta että budjettipuolelta ja myös muualta. Sitten investointisuunnitelma, jonka Juncker esitteli. Uusi komissio pian tekee sitten konkreettisia ehdotuksia, mutta tässäkin täytyy katsoa myöskin eurooppalaisia varoja, millä tavalla niitä käytetään. Eli nämä ovat varmasti osa suunnitelmaa ja myöskin sitten rahoituslaitokset, joita on, IAB ja niin edelleen, Euroopan investointipankki. Eli meidän täytyy hyödyntää instituutioitamme kunnianhimoisessa investointisuunnitelmassa. No, euron vahvistuminen, no sehän on nyt heikentynyt hiukan puolentoista kahden viikon aikana, mutta se tosiaan vaikuttaa sekä pitkällä että lyhyellä aikavälillä. Se vaikuttaa kilpailukykyyn, vientimahdollisuuksiin ja niin edelleen. Tällä hetkellä tämä vahvuus on hiukan laskussa ja siitä voi olla apua. Sitten Beres kysyi, eli emme ummistammeko silmämme todellisuudelta. No, kyllä uskoaksemme ymmärrämme, että vielä puoli vuotta sitten oli yleistä optimismia siitä, miten kasvu lähtee vauhdittumaan ja nyt sitten on kulunut puoli vuotta ja tiedämme, että monissa suurissa maissa on otettu hiukan takapakkia talouselpymisen osalta. Ja kaikkein suuri huolenaihe on se, että jäämme jumiin tähän tila- taloudelliseen tilanteeseen. Ja siksi tarvitaan poliittisia aloitteita, esimerkiksi investointisuunnitelma, josta puhuttiin, rahapolitiikka. Kesäkuun pakettia ei vielä ole täysin pantu täytäntöön. Ja joustavuutta tulee hyödyntää, mutta se ei ole mikään ilmainen matka. Jotkut maat katsovat, että jos puhutaan joustavuudesta, niin sitten ongelmat on ratkaistu, mutta niinhän ei ole. Sitten Hubner, Kysytte deflaatioriskistä euroalueella ja olette oikeassa. Siitä on tullut ongelma ja se on euroalueen vastuulla. En nyt usko mitään deflaatioriskiä, mutta uskon, että inflaatio voi olla hyvin alhaisella tasolla pitkään ja tämä pitää ratkaista. Ja kuten sanoin, tämä on kaiken, kaikkien euromaiden vastuulla ja myöskin poliitikkojen ja pankkirien vastuulla. Ja sitten nämä poikkeukselliset olosuhteet, no tämä on mielenkiintoinen kysymys, josta keskustellaan marraskuussa, kun puhutaan budjettiluonnoksista. Jos inflaatio on hyvin alhaisella tasolla, niin pidetäänkö sitä sitten poikkeuksellisena olosuhteena? No, tätä on liian varhaista sanoa. Pitäisi olla suuri poikkeama arvioista, varhaisista komission arvioista. Enkä tiedä, ovatko tämänhetkiset alhaisen inflaation tasot nyt ihan tätä, mutta komission pitää ensinnäkin antaa lausunto tästä ja sitten tästä keskustellaan euroryhmässä. Kiitos sitten Fernandes. Buenos días. Huomenta ja tervetuloa euroryhmän puheenjohtaja. Kiitoksia puheenvuorostanne. No, en ole kovin myönteinen nyt sen suhteen, miten ohjasaksoa on hoidettu. Ja haluaisin kuulla kantanne seuraavista asioista – Ensinnäkin tämänhetkinen ohjausjakso sisältää kansallisia näkemyksiä talousongelmista ja pitää esimerkiksi arvioida, millaisia vaikutuksia on ylijäämällä maiden taseeseen. Ja maat, joilla on oma valuutta, voivat hoitaa ylijäämäongelmia suuremmitta ongelmitta, mutta euroalueella nämä ongelmat vaikuttavat muihinkin maihin ja niitä ei ole arvioitu oikein ja meillä ei ole vielä suosituksia kaikille maille. Ja sitten tämä johtaa toiseen huomioon. Tällä hetkellä ohjausjaksossa ei ole minkäänlaista analyysiä siitä, miten rahaliitto on kehittynyt, ja nyt me olemme kaukana näistä todellisista euroalueen tarvitsemista rakenneuudistuksista. Rahapolitiikassa pitää ottaa huomioon myöskin se, miten sisämarkkinat ovat kehittyneet tässä ei ole puhuttu mistään hallitusten välisestä yhteistyöstä, vaan nyt tarvitaan globaalia lähestymistapaa komission tuella, ja meidän täytyy tietenkin siirtää jäsenvaltioista toimivaltuuksia EUlle, ja tietysti parlamentin pitää tätä valvoa tiukasti. Ja toimivaltuuksien siirtyminen on ainoa vaihtoehto, jotta kansalaiset voivat saada enemmän toivoa, koska kansalliset valtiot eivät pysty enää näitä asioita hoitamaan. Jos ajatellaan tätä tilannetta, niin katsotteko, että on riittävästi kysyntää tämän kriisin ratkaisemiseksi? Voidaanko se toteuttaa ainoastaan kansallisilla uudistuksilla? Ja katsotteko, että rahapolitiikka joka vielä laajempana olisi riittävä, jotta voitaisiin ratkaista näitä rahapolitiikan siirtoongelmia ja että se johtaisi kasvuun? En usko. Mielestäni nyt tarvitaan jo eurooppalaista finanssipolitiikkaa ja Tähän pitää saada mukaan ne maat, joissa niiden liikkumavaraa. Ja sitten vielä byrokraattinen kysymys. Katsotteko, että euroryhmän puheenjohtajan pitäisi olla täysiaikaista työtä? Kiitos. Kiitos, Werner Langen. Kiitoksia. Herra Dasselblom, haluaisin onnitella teitä. Viime tunnin aikana te olette todellakin puolustanut tekeminen päätöksiä. Tämä oli hienoa kuultavaa. Kolme pientä kysymystä. Kuten näette tulevan kehityksen poliittisesti, voitte sanoa, että haluatte, että keskuspankki pysyy riippumattomana, mutta Draghi ei oikeastaan sanonut mitään uutta. Hän sanottu, että rahapolitiikassa ollaan epävarmoilla vesillä, mutta meillä on kyllä välintä käsissämme. Sitten te viittasitte Junckerin ohjelmaan ja euroryhmän koordinointiin ja rakenteellisiin uudistuksiin, Tätä tarvitaan jäsenvaltiossa, joten tässä ei mitään uutta ollut, mitä te sanoitte mutta Yhdysvaltain puolella rahapolitiikkaa on menossa eri suuntaan. Mielen kuulisin teidän arvioinnin tästä? Toinen kysymys liittyy Liettuaan. Liettuosta tulossa 19 valtio eurovyöhykkeille ja seitsemällä maalla on poikkeussäännöt käytössä. Ruotsi on pitkään ollut maa, joka on täyttänyt kriteerit. Kuinka te näette lisää liittymiset eurovyöhykkeeseen? Onko mitä maita tulossa? Ja sitten te puhutte verokoordinaatiosta euroryhmän puheenjohtajana ja entisenä alkomaalaisena, tai nykyisen alkomaalaisena valtionvarainministerinä, miten te näette irlantilais-alkomalaisen voileipäpakettiin, eli laillinen veronkierto, lisenssimaksuja alkomaissa ei veroteta ja se Irlannissa samanaikaisesti voidaan varmistaa se, että voittoja verotaan vähemmän kuin muualla. Kolme suurinta internetyritystä maailmassa on toiminut tällä tavalla. Lisenssit, asiat hoidetaan Alankomaissa siten, ja täten sitten toinen maa menettää valtavia verotuloja. Miten te suhtaudutte tähän? Kiitos Kiitos puheenjohtaja. Herra Dasselblom, täällä on kovasti puhuttu yksityisistä ja julkisista investoinneista, näistä yhteisinvestoinneista, niistä paljon puhutaan ja tätä pitää tietysti tukea. Meillä on kysymys, haluaisin kantanne pikemminkin teknisistä kysymyksistä investointimenojen kirjanpitokäytännöstä. Tuletteko te puolustamaan tätä, olisiko tämä uusi eurooppalainen normi julkisen sektorin taseiden arvioinnissa ei mahdollista sellaista velkaa joka tapahtuu paikallisella alueellisella tasolla. Tämä metodi ei ota huomiota sitten mahdollista käyttää näitä aikaisempia kertoneita säästöjä, jotka mahdollistaa investointien rahoittamisen. Esimerkiksi samassa maassa Belgiassa paikallisviranomaiset kuitenkin vastaavat noin 50, 50 prosenttia investointimenoista. Ja kuitenkin ne vastaavat noin 5 prosentista äh, julkista velkaantumista, mutta tämä se 2014 ohjeen mukaan, ne eivät ole sitä insentiivi, vaan ne kieltävätkin paikallisviranomaisia, mutta paikallisviranomaisten investoinnit ovat niiden päätoimintaa. Tällä hetkellä ei nähdä äh, eroa äh, investointien vuoksi tapahtunut velkomista ja toisaalta primaarialijäämästä, joka tietysti täytyy saada hallintaan. Joten tämä nettoarviointi ei ole hyvä, eikä se aina hyvä kuva siitä, äh, josko julkinen viranomainen hallinnoi tai ei hallinnoi hyvin. Meillä on esimerkiksi kaikki Euroopan investointirahoista minun kuntani on kykennyt investoimaan tällaista järkevästi, vaikka uusien normien mukaan tämä investointi on kannattavaa, mutta mit, miten me voisimme enää luoda työpaikkoja, toki tällaista toimintaa, koska tämä maksimaalisen budjetti, velkaantumisen katto tulisi vastaan, mikä on todella pahoiteltavaa. Eli ta, ja muun tukemisen vuoksi, eikä pitäisi ottaa huomioon nämä ää, julkisen sektorin investoinnit pikemmin ottaa huomioon tällaisen pysyvää investointi tuosta äh, aikaansaaviksi miksi ei ainoastaan vel, velkaantumiseksi ja eikä tämä pitäisi siis vakauspaketista sulkea pois. Ja me kaikki tulkitsemme heidän dragia, minä ymmärsin hyvin, että vakauspakettia pitää kunnioittaa, mutta täytyy myös, öö, olisi myös hyvä, jos julkisen sektorin investoinnilla olisi parempi rooli, ja kuten Juncker, hänellähän on tämä suuri öö, Äh, julkisen investoinnin ohjelman, mutta miten samanlaista, jollei näitä investointimenoja luokitella uudelleen kirjanpitokäytännössä? Floris. Thanks very much. <clears throat> um. Kiitoksia paljon. Herra Fernandez Alvarez totesi olevansa epäileväinen sen suhteen, että kansalliset uudistukset pelkästään auttavat meidät kasvun tielle. Vastaus on, että ei. Ei kyse ole pelkästään ra- kansallisista uudistuksista, eikä pelkästään rahapolitiikasta ole kyse. Minun nähdäkseni. Tämä on vastaus myöskin herra Langenin kysymykseen, joka liittyy rahapolitiikkaan. Rahapolitiikka on viety jo lukuisiin uusiin suuntiin. Sen rajoja on venytetty suuntaan jos toisenkin tavalla, jota aiemmin ei ole tehty, ei pelkästään Euroopassa, mutta etenkin Yhdysvalloissa ja yhdistyneessä kuningaskunnassa rahapolitiikan instrumentteja on jo venytetty ja vanutettu uuteen muotoon tai niin pitkälle kuin mahdollista. Olen täysin samaa mieltä Mario Dragin kanssa siinä, että kyse ei ole vain ja ainoastaan rahapolitiikasta. Tähän riittyisi monia riskejä, joita emme halua kohdata joten jälleen kerran tarvitaan sekä kansallista vastuuta ja kansallisia uudistuksia, koordinaatiota uudistusten osalta, jotka ovat tärkeitä kaikkien eurovyöhykkeen maiden kannalta. Ja euroryhmässä kaikkia näitä asioita käsitellään. Järkevä politiikka, joka mahdollistaa kasvuun palamisen ja sen, että joustoa käytetään hyväksi annetuissa rajoissa. Tämä on se, johon meidän täytyisi paneutua uuden komission kanssa. Komissio on sanonut tekevänsä suunnitelmia, joilla saadaan investoinnit korkeammalle tasolle. Tämä olisi erittäin tärkeä talouden elpymisen kannalta. Viimeinen kysymys, viimeinen kysymys pitäisi olla pysyvä puheenjohtaja? Minun nähdäkseni meidän pitäisi käydä keskustelua. Olen hyvinkin avomielinen tämän asian suhteen lyhyelläkin aikavälillä eurovyöhykkeen hallintoa voidaan tarkastella, mutta meidän täytyy tähän saada tietty kunnianhimon taso ja täytyy katsoa, kuinka pitkälle me haluamme mennä tässä, kuinka paljon valtaa halutaan siirtää Brysselille, missä kysymyksissä ja miten paljon. Yksi elementti tässä keskustelussa tulee olemaan tämä kysymys. Ja mitä tämä tarkoittaa sitten meidän instituutioidemme kannalta? Minä en usko, että tässä voidaan yhtäkkiä ryhtyä puhumaan pysyvästä puheenjohtajasta ja valtavasta henkilökunnasta hänen tuokseen. Ei niinkään. Pikemminkin pitäisi puhua siitä, minkälainen rooli tällä pysyvällä puheenjohtajalla voisi olla. Tarkoittaisiko tämä muutoksia vastuualueeseen ja vastuunjakoon Euroopan suhteen? Keskusta voidaan kyllä käydä, mutta se täytyy käydä oikeassa järjestyksessä. Ensin puhutaan politiikan sisällöstä ja vastuukysymyksistä ja sitten vasta ryhdytään kenties mahdollisesti luomaan uutta, uutta instituutta. Minun mielestäni tämä olisi oikea järjestys hoitaa asiaa. Sitten Langin kysymys rahapolitiikasta ja sen uudesta suunnasta. Uskon, että olemme olleet jo melkoisen kekseliäitä, innovatiivisia. Ja kun äh, liity, tarkastellaan maita, jotka myös liittyvät eurovyöhykkeeseen, niin pari jäsenvaltiota on jo liittynyt äh, hiljattain aikana, jolloin puhuttiin eurokriisistä samanaikaisesti. Ja nuo maat ovat osoittaneet, että, että ne ovat erittäin päättäväisiä ja katsoa tärkeäksi sen, että ne ovat mukana eurovyöhykkeessä ja vakaudessa, taruissa ja poliittisessa vakaudessa. He haluavat olla mukana. Minä tuen tässä voimakkaasti Itämeren maita, joita nyt tar- tar- tarkoitan ja annan näille maille ylistystä niiden päättäväisyydestä olla mukana luomassa vakautta siten, että ne ovat osana eurovyöhykettä. Uskon, että eurovyöhyke tulee kasvamaan, euroalue tulee kasvamaan tulevinakin vuosina mutta tämä on vain ennakkoarvio, ja minä pidän tätä kehitystä erittäin tervetulleena. Laillinen veronkierto, tämä on minun lempiaiheeni. Ilomielin voin sanoa, että Alankomaiden hallitus on ryhtynyt jo lukuisiin toimiin näiden elementtien estämiseksi, jotka te mainitsitte. Yksi niistä syistä, miksi monet kansainväliset yritykset tulevat minun maahani, on juuri se, että meillä on hyvin paljon verosopimuksia. Ja nyt olemme käymässä läpi näitä verosopimuksia ja muuttamassa niitä sen varmistamiseksi, että veronkierto kierto poistuu mahdollisuuksien joukosta. Veronkiertokysymykseen puuttotaan näissä verosopimuksissa ja niiden uudistamisessa. Olemme muuttamassa lukuisen näistä sopimuksista niin, että veron kierrolta voidaan välttyä. Olemme käsittäneet ja ymmärtäneet, että tämä on todellinen ongelma ja olemme valmiita siihen puuttumaan. Hyvillä lopuksi. Herra Pajetta, toivottavasti lausuin nimenne oikein. Te puhuitte siitä, että paikallisviranomaisilla pitäisi olla mahdollisuus investoida, ja kyllä ne investoivatkin. Investoinnit ovat tarpeellisia paikallistasolla ja niiden rahoitus on, täytyy varmistaa. Tässä on todellinen ongelma. Toisaalta katson, että realistisesti katsotaan tämän osa sitä sopimusta, että myöskin paikallistason velkaantumisaste otetaan huomioon sen, kun tarkastellaan koko maan velkaantuneisuutta. Mikäli paikallistaso pistettäisiin lukujen ulkopuolelle, tämä olisi melkoinen riski vakauden kannalta. Uh, äh, Mr. Heiss. Sitten Heiss. Thank you, Chairman. Uh, I'd like to... Kiitoksia. Minäkin haluaisin toivottaa Dijsselbloemin tervetulleeksi valiokuntaamme. Tämä on minulle uusi valiokunta, mutta viime vuosina olemme tehneet yhteistyötä ja hän on hyvin tehokas euroryhmän puheenjohtaja ja toivotan hänelle onnea tässä tehtävässä ja myöskin sen jälkeen. Puheenjohtaja aivan oikein totesi, millaisia uhrauksia on tehty monissa maissa omassani Kreikassa, Portugalissa ja nyt sitten Irlanti ja Portugali ovat palanneet kansainvälisille rahamarkkinoille ja on tärkeää, että ne jäävät sinne. Yksi ehdotuksista, joita hiljattain on tullut esille, on ehdotus, että mitä tulee IMFn osuuteen Troikan varoista Irlannissa ja muissa maissa, näissä Latviassa ja Unkarissakin on näin käynyt, niin sillä tavalla voitaisiin aikaisemmin etukäteen maksaa nämä imf velat, mutta tähän liittyy ehtoja, koska silloin pitää olla euroalueen sopimus. Tiedän, että tämä kysymys on ollut esillä epämuodollisesti, mutta mikä on teidän kantanne tähän kysymykseen? Eikö olisi järkevää, että maat, jotka ovat olleet ohjelmissa, jotka haluavat maksaa etukäteen näitä velkoja alhaisemmalla korolla, niin silloin sen pitäisi olla mahdollista. Ja voisitko kertoa, millä tavalla euroryhmä käsittelee tällaista pyyntöä, kun se muodollisesti tehdään? Kiitos. Kiitos sitten Paul Tang. Chairman and welcome. Kiitos puheenjohtaja. Ja tervetuloa tänne ensimmäistä kertaa vaalien jälkeen. hollannin vaalit tietysti käsittelevät näitä budjettisääntöjä. Oma puolueemme, ja me molemmat kuulumme, ehdotti ei ainoastaan sitä, että olisi ainoastaan vaje normi, vaan myös työttömyysnormi, kun me mietimme uskottavaa budjettipolitiikkaa, joka on myöskin joustava ja samanlaista, mistä vain tässä vuoropuhelussakin olette omaksuneet. Palaisin aikaisempaan keskusteluta kävit Uuden Bulmanin kanssa, jossa mietit, miten joustavuus ja uskottavuus yhdistetään. On tämä rakenteelliset uudistukset, julkiset investoinnit voisivat saada vähän enemmän aikaa. budjettivajeen tavoitteen suhteen. Voisitko kertoa vähän yksityiskohtia? Haluatko muodostaa menettelyn? Haluatko tehdä aloitteita, joilla jastumus rakennetaan näihin paketteihin sisään, niin jotka, jotta vahvistettaisiin uskottavuutta samaan aikaan. Kiitos, Murasan. Kiitos, puheenjohtaja. puheenjohtaja. Kiitoksia siitä, että tulitte meidän valiokuntaamme nyt ensimmäistä kertaa. Meillä on tilaisuus käydä keskustelua teidän kanssanne ja kiitos siitä. Te totesitte vastatessanne nykytaloudellista tilannetta koskevaan kysymykseen, niin että ratkaisu ei voi tulla EKPltä suoraan, vaan tässä tarvitaan laajempi poliittisten toimien kirjo hyväksi. Olen tästä samaa mieltä. Kun te totesitte, että EKP yksin päättää, päättää aikooko se tehdä jotakin lisää ja mitä se tekee, tästä on samaa mieltä. Mutta mitä seuraamuksia on toimista reaalitaloudelle, mikäli EKP ryhtyy interventioihin. Kysymys kuuluu, katsotteko te, että EKP voisi tehdä enemmän esimerkiksi määrällisen helpotuksen varmistamiseksi niin, että varsinkin pk-yritykset voisivat saada enemmän rahoitusta ja yksityinen sektori investoisi enemmän ja ihmiset voisivat käyttää enemmän rahaa. Näettekö te rakenteelliset uudistukset ehtona sille, että EKP voisi toimia interventioiden kautta, että interventio todellakin toisivat tulosta Miten voitaisiin kannustaa rakenteeseen uudistuksiin? Ja viimeinen kysymys, mikäli EKP päättää tehdä intervention, näettekö tässä sellaisen vaaran, että omaisuuserien arvos, arvostuksessa syntyy kupla? Äh, ähm, Kiitoksia. Ensinnäkin heis, hienoa nähdä teidät jälleen nyt ihan uudessa roolissa ja toivotan teille lykkyytykö tässä tehtävässä. Kysymys oli aika täsmällinen liittyen IMFn lainoihin, erityisesti Irlannin tilanteeseen. Ja siellähän mietitään, että velat maksattaisiin etukäteen takaisin. Ja sehän olisi suuri etu korkojen osalta. Irlannin ministeri on ottanut minun yhteyttä ja muihin toimielimiin, jotka ovat tässä mukana. Hän sanoi, että hän miettii tätä. Ja tästä varmaan puhutaan sitten syyskuun kokouksessa. Eli itse asiassa ensi viikolla voimme sitten paneutua tähän. Katsoa Iranin pyyntöjä, jota vielä ei ole muodollisesti tehty. Eli koitan nyt puhua aika varovaisesti tästä asiasta. Eli tätä mahdollisuutta pitää pyytää muodollisesti. Euroryhmässä ja Ecofinissa pitää sitten puhua tästä ja hyväksyä pyyntö. Kyse on siis vain IMFn osiosta eikä muista osista velkaa. No teitä varmaan kiinnostaa se, että tästä nyt puhutaan euroryhmän kokouksessa ensi viikolla Italiassa. Sitten Tang, jonka tunnen hyvin, olimme Alankomaiden parlamentissa kollegoita aikaisemmin. Hän halusi minun olevan täsmällisempi liittyen joustavuudesta uudistusten yhteydessä. No, perussopimuksessahan on puhuttu tästä korjaavasta osiosta ja ennaltaehkäisevästä osiosta, ja meidän täytyy olla tarkkoja sen suhteen, mitä joustavuus näissä kahdessa osiossa merkitsee. Oikaisevassa osiossa, mikäli on poikkeukselliset olosuhteet ja niin edelleen, silloin maille voidaan antaa lisäaikaa päästä tavoitteisiin. Ja mielestäni olisi hyvä, että jos lisäaikaa annetaan näiden olosuhteiden vuoksi, niin silloin aikaa ei pidä haaskata, vaan se pitää käyttää tehokkaasti hyväksi. Ja komissio näiden maiden kanssa sitten laatii uudistusluettelon, joka pitää alkaa toteuttaa hyvin nopeasti. Eli aikaa ei pidä haaskata, jos lisäaikaa annetaan. No sitten ennaltaehkäisevä osio. No, meillä on sitten monimutkaisempi indikaattori, rakenteellinen alijäämä. No se voisi olla osa keskusteluita, joita käydään, kun arvioidaan sixpackia ja twopackia. Täytyy muistaa, että MTO on tietysti välitavoite, ja välitavoite tuo mukanaan sitten tämän aikaulottuvuuden. Tiettyjen uudistusten osalta menee aikaa ennen kuin ne alkavat tehota, ja niiden vaikutukset näkyvät budjetissa – Eli meidän täytyy ottaa huomioon, että näissä uudistuksissa on mukana aikaelementti. Ja kun lasketaan näitä välitavoitteita maille, niin silloin pitää katsoa, millaisia rakenneuudistuksia tarvitaan maassa, ja sitten mietitään näitä välitavoitteita. Uudistuksiin menee aikaa, ja kun välitavoitteita mietitään, niin sitä täytyy muistaa. Mutta teen tässä nyt selvän eron tämän oikaisevan osion ja ennaltaehkäisevän osion välille. Ja toivottavasti yhä useampi maa toimii ennaltaehkäisevästi, joten tämä keskustelu uudistuksista ja välitavoitteista on yhä tärkeämpi. Sitten Myrsson, toivottavasti äänsin oikein. Hän sanoi, että on hienoa, että minä sanoin, että vastaus ei tule EKPstä. No tarkoitin, että vastaus ei tule pelkästään EKPstä, mutta EKPllä on kuitenkin merkittävä rooli ja he ovat roolinsa hoitaneet. Sitten kysyitte siitä näistä vaikutuksista. Nämä määrälliset helpotukset ja millä tavalla se sitten vaikuttaa rahoituskanaviin. Meidän täytyy vielä nähdä, millaisia vaikutuksia tällä ohjelmalla on. Sehän on aika merkittävä ja millaisia vaikutuksia sillä sitten tulee olemaan. Tämä on merkittävä askel. Kuten oikein sanoitte, jos on liikaa halpaa rahaa liikkeellä, niin silloin luodaan uusia kuplia talouteen ja niihin liittyy riskejä, jotka sitten vahingoittavat talouttamme pitkällä aikavälillä. Eli meidän pitää olla tarkkoja sen suhteen, mitä tehdään, ja täytyy aina muistaa, että jos olemme riian riippuvaisia rahapolitiikasta, niin riskejä siihen saattaa liittyä. Kiitos Jerum, kiitos teille kaikille. Tämä on ollut mielenkiintoista keskustelua. Edistystä on tapahtunut ja nyt paremmin ymmärrämme, miten keskustelu josta vuodesta etenee. Seuraava kokous on 22.–23. syyskuuta. Eli nähdään seuraavassa kokouksessa. Kokous päättyy.